So, ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die Zuschauer, doch so langsam. No niin, arvon kollegat, voisitteko istuutua? Haluaisin aloittaa tämän viimeisenkin vetämän istunnon totuttuun tapaan. Haluaisin aloittaa aikataulun mukaisesti. So, ich bitte doch diejenigen, die neu gewählt worden sind. Pyytäisin sekä uusia että uudelleen valittuja parlamentaarikkoja istuutumaan. Tämä pyyntö koskee tietenkin myös avustajia ja vieraita. Tervetuloa tähän järjestäytymiskokoukseemme. Ky- Kyse on ympäristövaliokunnan järjestäytymiskokouksesta. Me valitsemme uuden puheenjohtajan ja 1-4 varapuheenjohtajaa työjärjestyksen artiklan 204 mukaisesti. Eli ensin äänestetään puheenjohtajasta ja sen jälkeen valitaan neljä varapuheenjohtajaa. Seuraavaksi luen niiden henkilöiden nimet, jotka korvataan täällä. Gardinin siellä on Muslini, De Haye, sijaan täällä on Michel Latin, Mikolasicin sijalla Peterle, Usuin sijaan Pietikäinen, Florensin sijaan täällä on Peter Jaar, Irsipin tilalla on edustaja Torfman. Tässä siis kansapuolueen edustajat. Sitten Alde. Riisin tilalla Meissner, hänet näinkin jo. Sitten ECR-riveihin. Bekutko. Jackie Foster hänen sijaan täällä. Kamal Nicholson. Ja Dormanin sijaan paikalla on Swinburne. Sitten Gwen Vaskesin sijaan paikalla on Gio ja Builanin sijaan täällä on Vilo ja Taylor korvaa Eichhautin. Sitten SD, Sebdensin sijaan on Kamatanes ja Botanes Lainenin korvaamana. Ja sitten lisäksi täällä on vielä Katmishin paikalla. Minulle kerrottiin juuri ECRan liittyen, että edustaja Dorman on paikalla, joten mainittu varaedustaja ei voi osallistua äänestykseen. Hyvä. Näin pääsemme sitten itse äänestykseen. Eli ensin äänestetään puheenjohtajasta. Totean, että olemme päätösvaltaisia, koska paikalla on vähintään neljäs e jäsenistä, eli 18 jäsentä on paikalla, sitä kukaan ei kiistäkään. Ja nyt kysyisinkin, että onko ehdokkuuksia. Kollega Liise, olkaa hyvä. Ja, dank, herr... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun toivottavasti kaikki uudet ja vanhat edustajat tervetulleeksi. Meillä oli eniten lainsäädäntötekstejä käsittelyssä viime kaudella. Jokainen voi olla onnekas, kun hänet on valittu tähän jännittävään tehtävään. Alkuun kiittäisin nykyistä puheenjohtajamme kollega Grotea, vaikka hän ei kuulkaan kansanpuolueen riveihin, niin mielestäni hän on suoriutunut työstä oivalla tavalla ja kansanpuolueena olemme tyytyväisiä siihen, että meidän riveistä tulisi uusi puheenjohtaja. Me ehdotamme Giovanni Lavia. Hän on maataloustieteiden professori ja politiikan professori. Vuosien ajan hän on toiminut Euroopan parlamentissa aktiivisena jäsenenä. Viime kaudella hän toimi esittelijänä sekä talousarvioon liittyen että myöskin maatalouden alan uudistuksen liittyen. Hän on asiantunteva, ahkera kollega ja hän kuuluu siihen kansanpuolueen väkeen, joka on Italiassa myöskin hallituksessa mukana. Mielestäni tämä luo oivan pohjan yhteistyölle suhteessa Italiaan puheenjohtajakauteen, joten me ehdotamme kollega Lavia puheenjohtajaksi. Kiitokset. Oikein paljon kiitoksia kollega Liise. Muita ehdokkaita ei ole tarjolla, joten nyt meillä on useampikin vaihtoehtoja tarjolla. Joko äänestämme suosion osoituksin tai salaisella lippuäänestyksellä. Varmaan teille sopii, että valitsemme ehdokkaan Suosin osoituksin jäsen on ilmoittanut määräysten mukaisesti taloudellista sidonnaisuuksistaan. Ja näin hänet jo valittiinkin puheenjohtajaksi. Paljon onnea, kollega Lavia. Onneksi olkoon. Kommen Sie nach oben. Jos voisitte tulla tänne eteen. Dear colleagues, thank you very much for Hyvät kollegat, kiitos luottamuksestanne. Minä toivon, että voin täyttää odotukset eh, tulevana vaalikautena. Toivon, että voin luottaa teihin ja voimme tehdä yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien kesken ja että saamme kaikki lähitulevaisuuden tehtävät hyvin hoidettua. Kiitos paljon valinnasta. Nyt meidän tulisi aloittaa varapuheenjohtajien valinnalla. Kysyisinkin, onko ehdotuksia? Øh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella myös teitä valintani johdosta. Minä en aio mitään pitkiä puheita tässä pitää. Haluaisin vain todeta sen verran, että me olemme erittäin iloisia siitä, että meillä on nyt edessä aikakausi, jota varmasti leimaa avoimuus kaikkien poliittisten ryhmienkin puolelta. Vihreiden puolesta me haluamme esittää kollegamme Unkarista, herra Benedetti. Okay. We have other candidature. Onko muita ehdokkaita? No, I'm not going. Ei näy muita ehdotuksia. Voimme siis seurata, jatkaa samaa menettelyä kuin puheenjohtajan valinnan suhteen. Mikäli ei ole eriäviä kantoja, niin voisimme suosion osoituksin Savorin valita. I, ho- I ask Mr. Javor to... Javor voisi saapua omalle paikalleen tänne eteen. Now we can go to the second... Uh, Voimme valita toisen varapuheenjohtajan. Kysynkin, onko teillä sitä ehdokkaita? Grazie, signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä FD-ryhmän puolesta esittäisin Valentina Smazzurokistia ehdokkaaksi. Minä myös kysyisin puheenjohtajalta, onko mahdollista antaa Maturoniselle puheenvuoroa, että hän voi esittäytyä minuutin verran. Grazie. Ci sono al, eh, onko we have, uh, Onko muita ehdokkaita? Goethe. Goethe. Die SMD schlägt das hier Sabu. SMD ehdottaa Sabrua. Sabru on ollut jäsenenä jo viiden vuoden ajan. Hän on työskennellyt täällä viisi vuotta ja ehdotamme häntä toiseksi varapuheenjohtajaksi. Okei, okay, Mrs. Hauken, the floor. Harkin. Floor. Minä pyysin puheenvuoroa siitä syystä, että me olemme aika harvissamme nyt ryhmässä. Kun meillä on vanha käytäntö ollut parlamentissa, että noudatetaan työjärjestyksen määräystä 199, niin täytyy varmistaa, että kaikki poliittiset ryhmät ovat edustettuina koonsa mukaan. Me olemme kyllä käyttäneet Dontin järjestelmääkin aina, kun minä nyt muistan. Tämä on kolmas kauteni jo. Enkä ole kuullut vielä. Mutta halusin nyt kuulla jotain kunnon perusteluja EFDn ryhmän ehdokasta vastaan. Totesin vain sen verran, että, että jos tässä suljetaan ulos poliittisia ryhmiä puheenjohtajuuksista, kun kuitenkin sääntöjen mukaan heillä on oikeus siihen, niin ei se ole reilua. Se uhkoa meidän uskottavuuttamme. Ja äänestäjät ajattelevat vähän, että ei tässä kunnioiteta kaikkia ryhmiä. Ja jos joku haluaa protestoida ehkä ehdokasta vastaan, mitä nyt ainakin minä tiedän, niin hän on pätevä ehdokas tätäkin hommaa varten. Ei ole mitään vakavia perusteita tätä vastaankaan ja, ja mielestäni tämä on vaarallista ja uhkaa demokratiaa ja parlamentin uustavuutta. Madame Girling, the floor is yours. Girling. Um, I'd like to agree. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin olla yhtä mieltä, mutta ainoastaan tietyltä kohdin. Toki meidän pitäisi näitä pitkäaikaisia ja monimutkaisia sopimuksia noudattaa. Ja me kaikki, jotka emme ole kahdessa suurimmassa ryhmässä, meidän pitäisi katsoa toisiamme ja tukea toisiamme. Sillä mikäli tämä järjestelmä rikotaan, niin silloin voi käydä niin, että me emme saa mitään paikkoja. Mutta nyt perustelen kantani sillä, että vihreät yrittivät estää ECRn jäsenenvalintaa Puheenjohtajiston päätökset, valinnat tuli keskeyttää. Tuen hänen edellisen puhujan kantaa, mutta hänen puheenvuoro oli kenties hieman tekopyhä. Mr. Potts. Potts. Ja, eh, ist das falsche Schild. Eh? <laughs> Mr. Leinen, ja. Niin, minä olen Lainen, väärä kortti edessäni. Kunnioitan Margaret Auken ja suurissa määrin ja rakas Margaret, sinä olet ollut täällä kolmen kauden ajan, minä jo neljän. Ja sanottakoon, että useampaan otteeseen on oltu tässä tilanteessa, ettei olekaan valittu joistakin syistä jotain ehdokasta, Tämä ei ole siis mikään uusi tilanne. Useampaan otteeseen näin on päässyt käymään ja perustelujakin löytyy tällaisille vastaehdokkuuksille. Mr. Liese. Ja, vielen Dank, Herr Liese. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Meidän täytyy tarkkaan katsoa näitä henkilö, henkilökohtaisia ja poliittisia perusteluja. Tämä on poliittinen elin, valiokunta siis, ja kyse ei ole IFDD-ehdokkaan e e- integriteetistä, vaan itse henkilöstä. DONT-järjestelmä ei mainita työjärjestyksessä, vaan sitä käytetään hyväksi silloin, kun paikkoja jaetaan. Mutta toki muitakin kriteereitä voidaan käyttää, niin kuin on useampaan otteeseen tehty, silloin kun parlamentissa on paikkoja muun muassa vihreiden avulla täytetty. Viime viikolla muistaakseni myöskin vihreiden tukemana IFDDn ehdokasta ei hyväksytty puhemiehistöön ja positiivisena tällaista ratkaisumallia pidettiin. Ja EFDDn kollegoiden pitää nyt vain päättää, Eli jos kääntää selkänsä orkesterille silloin, kun Euroopan hymniä soitetaan, niin sillä on tietenkin myös muita vaikutuksia ryhmän toiminnalle, riippumatta siitä, kuka ehdokas on. Joten minä tuen täällä edustajan Saavun ehdokkuutta. Hän on vuosien ajan toiminut täällä uutterasti, ahkerasti ja hän on kyllä pätevä tätä tehtävää hoitamaan. Okay. Sanoisin nyt sen verran, että kun me äänestimme ehdottua ehdokasta vastaan, niin se johtuu aina pätevyydestä tai pätevyyden puutteesta tuon ehdokkaan kohdalla. Ja silloin täytyy nimenomaan vastustaa ehdokasta eikä ryhmää. Jos käytetään tällaista perustelua koko ryhmää vastaan, joka täyttää kyllä kaikki säännöt, ja jos sitten on jotain perustelua ehdokasta vastaan ja sanoo, että ei hän pystyisi reilulla, uskottavalla tavalla vetämään valiokunnan työtä, niin silloin minä kuuntelisin kyllä. Mutta jos koko puolueryhmä otetaan erikseen, niin emme tykkää heistä, kun ovat eri mieltä. Ei se ole reilu tapa toimia. Eikä parlamentin kannalta reilua. Abbiamo, we have the last, uh, uh, Viimeinen puhuja. Mr. Masuronis. Masuronis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä haluaisin esittäytyä lyhyesti. Olen Valentinas Masurovnis minä olin aikana Liettuan ympäristöministeri. Olin ympäristöministeri aikana, jolloin Liettua oli myös neuvoston puheenjohtajavaltio puolisen vuotta sitten. Kokemukseni puheenjohtajuus kaudelta neuvostossa ja kaikki se kokemus, jota minulla on kiertynyt komission ja komission jäsenten kanssa, tietenkin neuvoston kollegojen kanssa ja kaikki se kokemus, joka minulle on kertynyt myös yhteistyöstä parlamentin kanssa. Kaikki tämä on erittäin hyödyllistä ollut minulle ja mielestäni tätä kokemusta voitaisiin hyödyntää. Tätä kokemusta, jota olen teidän kaikkien kanssa kerännyt, jos te hyväksytte hyväksyttyistä ehdokkuuteni. Kaikki tämä riippuu tietenkin äänestystuloksesta, hyvät kollegat. Ymmärrän toki, että on poliittisten ryhmien välillä tehty sopimuksia tai ehkä poliittisissa ryhmissäkin, mutta minä haluaisin kuitenkin lisätä sen verran, että riippumatta siitä, mikä teidän valintanne onkaan äänestyksessä, äänestätte sitten minun puolestani tai sitä vastaan, niin minä olen sitä mieltä, että kyllä me varmasti pystymme tekemään menestyksellisesti työtä tulevana viitenä vuotena. Ja varmasti parhaimmat ratkaisut löytyvät EUn ja jäsenvaltioiden kannalta. Minä toivon, että teette oikean valinnan viime kädessä. Thank you very much. Kiitos paljon. Nyt Dajana Sarbo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 jotka ovat tukeneet minua. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä jo pitkään komission kanssa, mutta myös parlamentin jäsenten kanssa. Mitä nyt voin kertoa kokemuksestani ympäristövaliokunnasta tai ajatellen, mitä kokemusta minulla on kertynyt Romaniassa, kun olen ympäristöllä, tehnyt yhteistyötä myös kansalaisjärjestöjen kanssa, niin totta kai me olemme täällä poliitikkoina. Maat ovat lähettäneet vaalin jälkeen meidät tänne. Tästä syystä on erittäin tärkeää edustan nimenomaan kansalaisia. Olipa kyse valiokunnassa tai täysistunnosta, niin aina me olemme peräisin jostakin maasta. Minä uskon, että jos ajattelen oman ryhmäni merkitystä ja jäsentemme käyttäytymistä, on silläkin tärkeä asemansa. Haluaisin vielä kiittää tuestanne. Kiitos äänestyksestä. Kiitos paljon. Nyt me äänestämme. Ja silloin kun on kaksi erkasta, pitää käyttää sähköistä äänestyskorttia äänestyksessä. Mikäli haluaa äänestää Matroniksin puolesta, tulee äänestää vihreää nappia. Mikäli haluaa äänestää sarbua, tulee pana punaista nappia vihreä Matsulonikselle ja punainen sarbulle. Everybody have... Onko kaikilla äänestyskortti vai onko joku, jolta se puuttuu? Wiz? I have uh, forgotten my, my vote card. And... Unohdin äänestyskortin. Kuka olette? Koriste. Okay, we solved the problem with... Uh... Ongelma on ratkaistu. Varajäsen Forens äänestää. Ja muistutan, mikäli haluaa äänestää Matsalonista vihreä nappi ja Sarbua äänestetään punaisella napilla. Äänestys alkaa. We have one EPP more. Yksi EPP-ääni lisätään. No, no, only one. Okay. We close the vote. Äänestys päättyy. Ja odotamme tulosta. Okay. We have. Uh, oh, ah, yes, I agree. Okay. The second vice chair will. Toinen varapuheenjohtaja on kollega Sarbu. Pyydän häntä saapumaan paikalleen And now we are going to vote for the first vice president. Ja nyt äänestämme kolmatta varapuheenjohtajaa. Ja Gote, voit ehdottaa. Ich schlage Pavel Potsch. Ehdotan edustaja Potschia, Pavel Potsch. Ei siis Jolainen. Tässä näette Jolainenin. Pavel Potsch on toiminut ympäristövaliokunnassa jo viiden vuoden ajan. Hän on ollut mukana tärkeässä lainsäädäntötyössä, hän on kokenut ja hän on ehdokkaamme kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. We have other candidates here. Onko muita ehdokkaita? No. I have a declaration of Mr. Poch who is going to assist. Minulla on Pochin julistus. Hän hyväksyy ehdokkuuden. Ja nyt ilmeisesti voimme suosion osoituksen äänestää. Minä efd nimiä vielä esittäisin ehdokkaamme olisi Marko Fronta. I'm going to speak in Italian because... Uh, Puhun italiaksi. Tämä on vaikea asia selittää. Ola. Kollegan puheenvuoro tuli samaan aikaan, kun minä jo pyysin hyväksymistä kätteen taputuksin. Jos kollega nyt vielä vaatii ehdokkuuden esittämistä kolmanneksi puheenjohtajaksi, me joudumme hoitamaan tämän koneäänestyksenä. Kyllä, kyllä, kyllä minä vaadin edelleen. Selvä, me joudumme äänestämään toistamiseen kortilla. Sen jälkeen... Ask to you to... Pyydän, että käytetään samaa järjestelmää. Mikäli äänestää Frontea, tulee häntä äänestää painamalla vihreää nappia. Vocia voi äänestää painamalla punaista nappia. Vihreä Frontelle, punaista potsille.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 The vote is closed and uh... Äänestys päättyy ja Poch saa 42 ääntä ja Franta 19 mm, ääntä. Our congratulations to Mr. Poch. That... Onnittelut Pochille. Hän ei kuitenkaan ole täällä. Voimme siirtyä neljännen varapuheenjohtajan puheenjohtajan äänestykseen. God, olkaa hyvä. Schläge Gilles Pagnot vor. Ehdotan Gilles Pagnota. Hänkin on kokenut kollega. Viimeisen viiden vuoden ajan hän on työskennellyt tässä valiokunnassa ja olisin iloinen, jos hänet voitaisiin valita neljänneksi puheenjohtajaksemme. Pyytäisin, että osoitatte luottamustanne kollegaa kohtaan. Mr. Nicholson. Yes, Mr. Chairman. Mikkelson. Puheenjohtaja, kun ajatellaan, miten tässä nyt aset ovat sujuneet, ja minä nyt olen 25 vuotta täällä, niin koska olen nähnyt tällaista ennen, ainakaan tässä mitassa. Minä esittäisin Rova Julie, Rova Julie Görlingia, joka on valiokunnassa ollut viisi vuotta jo jäsenenä, edustaa meitä siis. Okei. Okay. Si, uh, anche io sono... Minäkin olen uusi täällä, enkä ole tämmöistä aikaisemmin nähnyt. Siksi kerran vielä esitän äh, EFDn ehdokasta edustaja Eevi. Avendo e trovandoci di fronte tre. No, kun tässä nyt on kolme ehdokasta tullut, niin me joudumme hoitamaan tämän äänestyksen äänestyslipulla. Quindi sospendo. Eli kolme ehdokasta. Parnio, Göling ja Davy. Eli joudumme keskeyttämään muutamaksi minuutiksi tämän, että voidaan äänestysliput valmistaa. kollegojen kutsumiseen äänestämistä varten. Madame Grosset, Grosset. Je me permets de dire qu'il y a certains de nos collègues qui ont... Minä haluan tuoda esille sen, että meillä on kollegoja, joilla on pakottava tarve päästä äänestämään muihin valiokuntiin, joten pyydän, että he saavat etusijan äänestyksessä.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 is the list of... Dove sei? Dove sei? La lista da firmare. Ok. we have no We have a list. And somebody from the secretariat yes. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay.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 Schulza. Questa? Oh? Hm? Onecka. Dov'è Onecka? Onecka. Ivo Belet. Garcia. Garcia Perez. Garcia Perez. Yes. Yes, I sign.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 Danten. Colin Langen. Colin Langen. Come si chiama? Lins. Linz. Linz.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 Okay. We can uh, announce. Uh, Voimme kertoa lopulliset tulokset. 63 äänestäjää. Kolme tyhjää. 60 annettua ääntä enemmistö on vaatinut 31 Yhdistä vaati 31 ääntä, Panjo 37 ääntä. Girling 12 ääntä. Ja Hevi sai 11 ääntä. Pyydän Panjoota liittymään. Seuraamme. Now we can go to the third point in the agenda. Voimme siirtyä esityslistan kolmanteen kohtaan puheenjohtajan huomiot, eli Lenny Ferrocin valinta, eli kolmas heinäkuuta, kun kokous käsitteli komis, kolmen, neljän komissaarin korvamisesta, niin Leli Ferocin korvamisen järjestää ITRE valiokunta 14. heinäkuuta 12.30. Otan huomioon, kuinka vähän aikaa niin kuinka, koska tässä on hyvänä aikaa puheenjohtajan Puheenjohtaja kokous on päättänyt, että tässä on kevyempi menettely kuin mitä käytetään on toisen komission nimeämisessä 2009, koska tässä on varattu vähemmän aikaa kullekin kuulemiselle, ainoastaan äh, kyseisen valiokunnan edustajat voivat kysyä komission komissaariehdokkaalta kysymyksiä, mutta Envi kokouksen jäsenet ovat kutsuttu siis tänne kokouksen lisäksi muistuttaisin, että ITRE järjestää 14. päivä heinäkuuta illalla kokouksen. Toinen tiedoksianto koskee Envi-valiokunnan kokouksia, ottaen huomioon lainsäädäntökauden kevyttä työtaakkaa. Seuraava kokous järjestetään 23 heinäkuuta. Ja ne päättyvät 12.30. 24. heinäkuuta Meillä ei ole iltapäiväkokousta, kuten alun alkaen suunniteltiin. Envi-valiokunnan kalent- kokouskalenteri vahvistetaan koordinaattoreiden toimesta seuraavassa kokouksessa. Muistutaan, että 23. päivä heinäkuuta iltapäivällä on Italian puheenjohtajakauden painopiste alueiden esittely Skaletin ja Lorenzin toimesta ja italialaisia ministeriltä. Ja me aloitamme kello yhdeksältä täällä Brysselissä 23. päivä keskiviikkona. Minulla ei muuta. Tänään kiitän teitä siitä, että osallistuitte tähän pitkään kokouksen. Kiitos paljon.